edustaja antaa julkilausuman. Herra Mimitsa, olkaa hyvä komission nimissä. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, Maledivien hallitus on ottanut tärkeitä askeleita koti, perheväkivaltaa, ihmiskauppaa ja muita seikkoja vastaan sekä sosiaalisen tilanteen ja koulutuksen parantamista. EU pitää näitä toimia hyvinä, mutta tämä kehitys nyt vaarantuu, jos ei hallitus välittömästi ryhdy korjaamaan demokratiansa tilaa ja ryhdy noudattamaan demokratian perusperiaatteita, joilla se lepää. Malediivit on nuori ja hauras demokratia. Uuden perustuslain hyväksymisen jälkeen ja monipuoluejärjestelmän vaalien käyttöönoton jälkeen vuonna 2008 asiassa on tapahtunut kehitystä, mutta kehitys vaarantui 2012 vallanvaihdoksen myötä. Malediivien kestävä kehitys on nyt vaarassa ja entinen presidentti Mohamed Nasheed on tämän vuoden helmikuussa pidätetty terrorismin vastaisen lainsäädännön nojalla ja häntä syytettiin rikostuomioistuimen ylituomarin kidnappauksesta vuonna 2012. Ja tämä on tuomittu julkilausumassa, joka koskee epäoikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja sitä, että Nashidilla ei ollut mahdollisuutta puolustautua asianmukaisesti. Tämän vuoden maaliskuussa hänet tuomittiin vankeusrangaistukseen ja EU kyseenalaistaa vakavasti sen, onko oikeusprosessi ollut asianmukainen sekä sen, että tämä on omiaan horjuttamaan ihmisten luottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan. Perustuslakia oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia periaatteita ja tuomarikunnan riippumattomuutta on muun muassa loukattu. Haluan tässä yhteydessä jälleen kerran korostaa näiden periaatteiden merkityksellisyyttä. Ne ovat aivan perustavanlaatuisia EUn periaatteita ja olemme täydellisen sitoutuneita niiden toteuttamiseen sekä siihen, että ihmisille voidaan kaikkialla maailmassa taata oikeus tavoitella demokratiaa. Maledivien kansa ei tee poikkeusta tässä asiassa. Maledivien hallituksen on tartuttava ripeästi toimeen, jotta se voi vakuuttaa kunnioittavansa mielipiteen ilma, ilmaisuvapautta ja että oppositio voi toimia rauhassa ilman valtion väliintuloa. Nämä ovat aivan kriittisiä asioita Maledivien demokratian kannalta sellaisten riippumattomien elinten kuin ihmisoikeuskomission ja vaalikomission rooli on tärkeä demokratian säilyttämisessä ja ylläpitämisessä. Niiden pitää pystyä toteuttamaan perustuslain myötä niille annettuja valtuuksia ja rooleja. Myös tiedotusvälineillä on tärkeä tehtävä hallituksen toimien valvonnassa. Hallituksen pitää pyrkiä poistamaan laillisia tai oikea, lainsäädännöllisiä rajoitteita, jotka haittavat ja rajoittavat median toimintaa. Kaikenlaisia mediaan vastaan kohdistuneita hyökkäyksiä on tutkittava perusteellisesti ja syylliset tuotava oikeuden eteen. Maledivien hallitusta pyydetään käsittelemään Nashidin mahdollinen muutoksenhaku asianmukaisesti ja komissiota, komissio harkitsee myös edustajan lähettämistä tilanteen arvioimiseksi ja sen arvioimiseksi, miten rikoslainsäädäntö on käytännössä toimeenpantu ja ovatko prosessit olleet asianmukaisia. Tämä mahdollistaa sen, että, että suunnataan valokeilla niihin osa-alueisiin, joilla oikeusvaltion periaatetta vielä edelleen voidaan vahvistaa. Ja tässä kyseeseen tulee viime vuosina säädetty lainsäädäntö erityisesti. Tämä tarjoaa parhaan pohjan oikeusvaltion periaatteen lujittamiseksi Malediiveilla. On viitteitä siitä, että islamilaiset ääriainekset pyrkivät aktiivisesti rekrytoimaan Malediivien kansalaisia jihad, jihadin sanoman levittämiseen. Ja epävakaat olot ovat omiaan edistämään radikalisoitumista. Hallituksen pitää kuitenkin pyrkiä mahdollisimman nopeasti ja ripeästi varmistamaan, että Maledivien poliittinen järjestelmä on mahdollisimman terve. Kiitoksia. Köszönöm szépen Kiitokset komission jäsen Mimicha teidän lausunnostanne ja nyt sitten eh, poliittisten ryhmien puhujat. Ensin EPP-ryhmän nimissä eh, edustaja Stier. Eh, Kiitos puhemies. Kun puhutaan Malediiveistä, niin ensimmäisenä mieleen – useimmille eurooppalaisille ainakin paratiisi maan päällä, mutta paikalliset elävät kovin toisenlaisessa todellisuudessa. Elinolot ovat kammottavat kansalaisten parista. Mohamed Nasheed, eli Maldivin entinen presidentti, on nyt vankilassa 30 vuoden ajan. Tämä on aiheuttanut sitä, että useitakin kysymyksiä on esitettävä ilman, että otan kantaa hänen syyllisyyteensä tai syyttömyyteensä. Meidän täytyy korostaa kuitenkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin merkitystä. Euroopan unio oli merkittävässä osassa 1998, kun pyrittiin demokratisoimaan Malediiveja ja siellä haluttiin demokraattiset vaalit järjestää, jotta päästäisiin eroon diktatuurista 2012. Ensimmäisen demokraattisesti valittu presidentti Nasid erosi hyvin hämärissä oloissa. Nyt viranomaiset ovat hyvin autoritäärisiä, eivät halua jatkaa demokratian tiellä. Vaikuttaa siltä, että he pitävät kiinni islamilaisuudesta hyvin tiukasti. Siksi meidän täytyy vaatia lisää demokratiaa tuohon maahan ja siksi haluankin, että varapuheenjohtaja korkeudustaja jatkaa tämän tavoitteen saavuttamista. Kiitokset, kiitokset teidän puheenvuorostanne. Seuraavaksi edustaja Hauit, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kuten parla- minä olen meidän delegaatiomme varapuheenjohtaja, olen todella surullinen siitä, että jouduimme tekemään tämän päätöslauselman maasta, joka on niin kaunis, maa, joka joutuu taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta me emme voi kuitenkaan enää olla hiljaa ihmisoikeusrikkomuksista emme tiedä millä tavalla me voimme tukea entistä presidenttiä vain ohittamalla esimerkiksi tiedot siitä, että hänet, häntä on kohdeltu huonosti vankilassa ja hän ei ole saanut esimerkiksi sairaanhoitoa. Ei ole kysymys siitä, että me tukisimme kenenkään erillisiä oikeuksia, vaan kysymys on tulevaisuudesta. Täytyisi katsoa, mitä syytöksiä häntä vastaan on esitetty liittyen esimerkiksi terrorismiin. Ja kuten Amnesty International sanoo, tämä kaikki tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että esimerkiksi kansalaisyhteiskunta ja mediat eivät saa vapaasti toimia. Kun ihmisoikeuskomission jäsentä syytetään rikkomuksista sen vuoksi, että hän puhuu asiasta, niin silloin kenenkään ei tule olla hiljaa. Malediivit on tunnettu matkailusta ja on ironista, että matkailuministeri itse avoimesti myöntää, että hän on, häntä syytetään korruptiosta ja toimittajan murhasta. Ja sen vuoksi meidän täytyykin nyt painostaa Malediivejä tekemään muutoksia. Malediivit on ehkäpä uppoamassa mereen, mutta me emme tue sitä, kun se ei noudata sen ihmisoikeuksia. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Seuraava puhuja on edustaja Tainok puolitoista minuuttia. Puhemies, mä oon tunnettu paremminkin matkailusta, mutta ei niinkään demokratian tila on heikkenemässä huolestuttavaan tahtiin. Siellä on salafismi noussuttamassa päässään ja politiikan on nyt pidätetään rauhanomaisia mielensoittajia, yhteiskuntaa vaiennetaan, oikeusjärjestelmää manipuloidaan, niin että voidaan oppositiopolitiikkoja panna vankilaan se, että entinen presidentti Nasit on nyt vangittu, ensimmäinen demokraattisesti presidentti, sai aika paljon aikaa, jotta maa olisi mukana myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin se osoittaa, miten valikoiva oikeuden harjoittaminen on oikeuslaitoksessa. On todettu, että oikeusmenettely ei noudattanut kansainvälisiä edes, tai kansallisiakaan standardeja. Minun ryhmäni edellyttää, että hallitus ehdotta vapauttaa entisen presidentin ja ryhtyä asianomaisiin toimiin oikeuslaitoksen uudistamiseksi, jotta voidaan lisätä luottamusta oikeusvaltioperiaatteeseen. Se, että on nyt lykätty kuoleman tuomioita alaikäisten kohdalla sarjalain nojalla on myös huolestuttavaa. Malediivilaisten osallistuminen ISISin toimintaan on lisännyt myös radikalisoitumista tuossa pienessä yhteiskunnassa. Tämä päätöslausunto edellyttää, että annetaan varoituksia myös eurooppalaisille turistille, kun menevät noihin kohteisiin. ja Minä toivon, että kun tulen kansanyhtiömaasta, niin Maledivitkin voidaan saada takaisin kuulun partaalta. Kiitos. Ja seuraava puhuja on edustaja Schrake, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies ja kollegat. Shide, äh, ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti, lähettiin 13 vuodeksi vankilaan ja häntä syytettiin äh, asioista, joita monetkaan eivät pidä uskottavana ja sen vuoksi tämä on poliittisesti motivoitu. Me vetoamme Maledivien viranomaisiin siitä, että äh, oikeudenkäynti on vapaa ja oikeudenmukainen ja että Nasheed saa juristin ja että hän pääsee lääkärin, jos hän sitä tarvitsee ja että hän saa myös tarvitsemansa avun. Malediivissä on laajempikin kuvio ihmisoikeusrikkauksia. Ahmed Riuan toimittaja on kadonnut, tätä ei ole vieläkään ratkaistu. Samoin myös rauhanomaiset protestit äh, on kielletty. Jihadistien määrä nousee ja ISIS, Isiksen määrä äh, Malediiveillä on äh, suhteettoman korkea ja tämä on huolestuttavaa. Koskapa monet eurooppalaiset matkailijat käyvät Malediivin saareilla nauttimassa, niin meidän tulee varoittaa heitä EU-na mahdollisista riskeistä ja epävakaudesta näillä saarilla. Ja me toivomme, että vakaus ja oikeusvaltio toteutuu ja että varapresidentti, entinen varapresidentti saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Ja sitten annan puheenvuoron Kouso Permoille. Yksi minuutti. Maldive, Maldi, Maldivas. Kiitos puhemies. Maldivella on loukattu mielenosoittajia vastaan ihmisoikeuksia, siinä on puututtu ihmisoikeuksia. Meidän täytyy kaikki tämä tuomita, mutta täytyy totta kai puhua myös siitä, miten ihmisoikeuksia käytetään geopoliittisten tavoitteiden tukea, tukemiseksi. Me emme voi kaksinaismolaruudessa harjoittaa. Meidän täytyy ensinnäkin analysoida näitä sotia, joissa olemme olleet mukana Irakiassa, Libyassa, tai myös Syyrian epävakaudessa olemme syyllisiä. Monesti ihmisoikeudet palvelevat tätä, että Eurooppa ottaisi kantaa näissä kaupallisissa taistoissa, ja se ei ole kovin kunnioitettavaa. Tässä tapauksessa tuomitaan hallitus, joka tukee Kiinan suunnitelmia merireittien osalta, ja siellä oli eri eh, hallitus aikaisemmin, joka oli enemmänkin Obamaan kallis, kallellaan. Me puhumme ihmisoikeuksia ja ilman, että ymmärrämme koko tilannetta. Siksi pitäisi olla esimerkkinä. Ajatellaan esimerkiksi 2009 Hondurasia. Me emme saa joutua tähän ansaan, että käytämme ihmisoikeuksia aseena. Lambert. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Lambert puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Puhun ryhmäni nimissä, mutta olen myös Aasian valtuuskunnan puheenjohtaja ja sen alueeseen Maledivit kuuluu. Olemme käyneet siellä monta kertaa tsunamin jälkeisenä aikana ja silloin, kun uudesta perustuslaista keskusteltiin ja tuimme sen syntyprosessia. Maa on nuori demokratia ja olemme nähneet kyllä edistysaskeleitakin, mutta siellä on myös paljon jännitteitä, kun eri instituutiot hakevat omaa paikkaansa tässä uudenlaisessa kudoksessa. Presidentti Nashidin rooli näissä muutoksissa on ollut myönteinen, mutta EU on ilmaissut myös huolensa silloin, silloin kun presidentti määräsi tuomarin pidähtettäväksi. Ja tästä keskustellaan jatkuvasti. Viimeaikaiset tapahtumat ovat hyvin ikäviä ja terrorismilainsäädännön nojalla on nostettu uusia syytteitä. Niitä vastaan pitäisi pystyä puolustautumaan asianmukaisesti jo perustuslainkin nojalla. Viranomaisten pitää toimia asianmukaisesti ja oikeusprosessissa pitää olla mahdollisuus valmistautua muutoksenhakuun asianmukaisesti. Voi olla aika vaikeaa uskoa, että tässä olisi kyse pelkistä sattumista. Euroopan parlamentti haluaa, että Maledivien perustuslaki toimijasta sovelletaan kaikkiin sen kansalaisiin ja asukkaisiin. Se on aivan ensiarvoisen tärkeää tämän pienen saarivaltion edistyksen kannalta. Kiitos. Kiitos. Nyt edustaja Preda. Uh, Mohamed Nasheed, fostul președinte al Maldivelor. Kiitos oikein paljon, puhemies. Mohamed Nasheed, Maldivien entinen presidentti, pidätettiin 18 kertaa 25 vuodessa. Hän on ollut Maldivien demokratian symboli. Ja sen jälkeen, että hän oli ollut vankilassa, ajanut rauhallista vastarintaa. Hänestä tuli ensimmäinen presidentti Malediiveillä ja näin Mamun Abdul Kajun valta päättyi. Hän tuli valtaan vapaiden vaalien jälkeen, ja tämä oli tärkeä askel demokratiaprosessissa Malediiveillä. Valitettavasti, kuten tänään näemme, tämä ei riittänyt. Poliittinen tilanne Malediiveillä on todellakin huolestuttava, koska valtion toimielimet ovat hyvin poliittisia, mukaan lukien oikeuslaitos. Terrorismisyytökset Nasidia vastaan ja tuomio 30 vuodeksi vankilaan osoittaa, että poliittinen valta on mukana oike- oikeuslaitoksessa. Tässä on kyse myös perhesuhteista – ja on ymmärrettävä, että tämä on poliittisesti hyvin hankala tilanne ja me olemme kaukana demokraattisesta järjestelmästä, jota kansalaiset halusivat vuonna 2008 äänestivät sen puolesta. Nyt on tärkeää palata demokratian tielle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Moska. Kiitos puhemies. Monilla alueilla maailmassa näemme, kuinka kollektiiviset arvot murenevat. Me parlamentin jäseninä emme, emme voi jättää tällaista huomiota. Maledivien poliittinen kriisi on pudotunut myös oikeusvaltioperiaatteeseen ja siksi kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, että voidaan jälleen rakentaa rauhallista poliittista keskustelua ja rauhan ilmapiiriä ja pyrkiä siihen, että poliisi suojelee opposition mielenosoittajia ja on tärkeää myös, että poliisit eivät ole politisoituneita. Ja siksi pyydämme, että Sri Lankan ja Maledivien tarkasteluryhmä valvoisi tilannetta. Me pyydämme että Mogherini saisi kaikki tarvittavat välineet, jotta hän voisi kahdenvälisin ja kansainvälisin suhteen toimia niin, että voidaan vahvistaa Maledivien demokraattista rakennetta ja edesauttaa perusvapauksen toteutumista. Kiitos oikein paljon. Edustaja Frunzulika. <clears throat> Kiitos puhemies. On selvää, että Maledivit ei ole enää mikään turisti paratiisi. Siitä on tullut paikka, jossa fundamentalistit muodostavat yhä kasvavan uhan ja oikeuslaitos ja ihmisoikeusperiaatteet ovat siellä rapautuneet. Mohamed Nasidin entisen presidentin pidättäminen on osoitus demokratian toimimattomuudesta. Niin sanottu oikeudenkäynti ei missään mielessä kunnioita oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn periaatteita eikä myöskään perustuslakia. Me olemme aina tukeneet demokratian tukemista, hyvää hallintoa. Sen olemme olleet sillä kannalla, että autamme Malediivia vastaamaan niihin haasteisiin, joita sillä on vastassaan. Meillä on jatkossakin tehtävä, kun maa siirtyy kohti demokratiaa, niin että vetoamme virallisesti väkivaltaa vastaan ja varmistamme, että Nasridin oikeuksia kunnioitetaan Malediivien kansainvälisten velvoitteiden ja standardien mukaisesti. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt olemme käyneet puhujalistan läpi. Yksittäiset puhujat ovat puhuneet. Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Voin antaa puheenvuoron kaikille puheenvuoron pyytäneille. Edustaja Kukan. Chair. Kiitos puhemies. Viime vuonna johdin EUn matkaa Malediiveille parlamentin matkaa tarkkailemaan vaaleja – siellä oli rauhalliset olot ja ammattimaista toimintaa. Kuitenkin korkein oikeus poisti sen jäseniä ennen vaaleja pari viikkoa aikaisemmin. Vallan jako ei toteudu näin oikein ja vaalilautakunta ei voi toimia riippumattomasti. Ja nyt aikaisempi presidentti Nasheed on saanut syytteensä ja tässä syntyy monia kysymyksiä. Ainakin demokraattisissa valtioissa olisi tunnustettava oikeuslaitoksen periaatteet, riippumattomat oikeuslaitokset. Näin ei ole Nasinin tapauksessa. Tuen aloitetta lähettää tarkkailijoita Nasinin oikeuskäsittelyyn, jos hän esittää vetomuksen tästä tuomiosta. Kiitos, edustaja Marjas η σύλληψη στις 13 Μαρτίου του Μουχάμετ Νασίτ, του πρώτου δημοκρατικά... Nasheed oli ensimmäinen demokraattisesti valittu Maledivien johtaja. Hänet pidätettiin. Hänet tuomittiin 30 vuoden vankeusrangaistuksen. Tämä todellakin on demokratian puutteiden huipentuma Malediveillä. Useat hallituksen päätökset rajoittavat ihmisten, journalistien, kansalaisjärjestöjen toimintaa järjestäytymistä. Hiljan tapahtuneet tapahtumat osoittavat, että todellakin tarvitaan demokraattisia uudistuksia. On palautettava oikeusvaltion periaatteet ja demokratia ja varmistettava ilmaisuvapaus ja järjestäytymisvapaus. Maledivien on pysäytettävä ulkomaiset taistelijat ja jihadistit ja kaikki keinot on käytettävä, jotta tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion periaatteet saadaan palautetuksi. Kiitos. Ja Kutsitsan seuraava puhuja. Kiitos, puhemies. Eurooppa on tehnyt paljonkin eri tavoin Maledivien eteen taloudellisesti, kulttuurisesti ja poliittisesti. Ja nyt tiedämme, että vuoden 2008 uusi perustuslaki avasi historiassa uuden sivun ja puhumme siitä, mitä Eurooppa on tehnyt Malediiveille ja sen hyväksi, mutta demokratia ei näytä nyt oikein toteutuvan. En puhu nyt siitä, onko nykyinen johtaja kiinamielinen tai islamilaismielinen, vaan nyt puhutaan siitä, että edellisellä entisellä presidentillä on oikeus reiluun oikeudenkäyntiin, terveydenhuoltoon. Ja meidän tulisi sanoa näin avoimesti, eli hänen kaikkien oikeuksensa pitäisi tulla suojelluiksi. Castaldo. Kiitos puhemies. Se mitä olemme nähneet Malediveista, hotelli- ja matkailuesitteistä ei kerro koko totuutta. Se mitä Mohamed Nasheedin ex-presidentin osalta on tapahtunut hänen 13 vuoden äh, vankilatuomio äh, osoittavat, että tämä on todella poliittinen tapaus ja Amnesty Internationalin mukaan oikea farsi. Nyt valitettavasti on nähty, että monia journalisteja on peloteltu pääkaupungissa Maleessa, jotta he eivät tutkisi asiaa. Maledivit ovat, on ottanut käyttöön uudelleen kuolemantuomion ja muistutan siitä, että Eurooppa vastustaa tällaista barbaista käytäntöä, jossa jo 13-vuotiaat lapset joutuvat kärsimään tämän tuomion. Mielestäni meidän täytyy nyt sitoutua siihen, että uudelleen hallitukselle tehdään selväksi se, että oikeusvaltioperiaate ei ole mikään vaihtoehto. Täytyy muistaa eh, ja toimia niin, että tästä lomaparatiisista ei tule mitään poliittista helvettiä. Děkuji paní předsedkyně za možnost promluvit. Osobně bych chtěl podpořit všech. Kiitos, että saan puheenvuoron, puhemies. Haluaisin tukea edellisiä puhujia, jotka viittasivat Maledivien tilanteeseen. Oikeuskäsittely, jossa entinen presidentti on nyt mukana, ei täytä mitään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereitä. Radikalisoituminen Malediiveillä on yksi niistä kysymyksistä, joista meidän tulisi olla huolissamme. Kaikille matkailijoille, jotka haluaisivat matkustaa Malediiveille. Pitäisi kertoa, että turistien ajatus paikasta ei suinkaan ole todellisuutta. Pitäisi kertoa, minkälainen todellisuus siellä paikan päällä on. Komissio, korkeudustaja Mogherini ja kaikkien EUn edustajien pitäisi tehdä tiettäväksi se, että tämä asiaintila äh, ei voi jatkua. Kiitos. Näin saatiin päätökseen menettelymän puhujalistaa. Annan nyt puheenvuoron edustaja Mimikalle, varapuheenjohtaja Mimikalle. Kiitos puhemies, arvot jäsenet. Kiitos tästä keskustelusta. Se on hyvin selkeästi osoittanut tukea demokraattiselle prosessille ja pitänyt tärkeänä oikeusvaltion periaatteita Malediiveillä. Haluaisin tämän keskustelun lopuksi sanoa, että me jatkuvasti valvomme tarkkaan tarkkaan Maledivien tilannetta. Euroopan ulkosuhdehallinto ja delegaatio Sri Lankassa ovat jatkuvasti yhteydessä Maledivien viranomaisiin, poliittisiin toimijoihin ja kansalaisyhteiskuntaan paikan päällä. Oletamme, että Maledivien hallitus ottaa vastaan tarjoukset EUn puolelta – Oikeudelliset asiantuntijat antavat Euroopan unionille ja Maledivelle mahdollisuuden aloittaa vuoropuhelun oikeuslaitoksen tilasta. Euroopan unioni kiinnittää tulevaisuudessakin huomiota islamilaiseen radikalisoitumiseen, joka on keskeinen kysymys Euroopan unionissa tällä hetkellä. Euroopan unioni on edelleen sitoutunut auttamaan maledivilaisia luomaan avointa demokratia, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos oikein paljon tästä loppupuheenvuorosta, varapuheenjohtaja. Kollegoille tiedoksi, että keskustelun päätteeksi on seitsemän päätöslauselmaesitystä, joista äänestetään myöhemmin. Olemme päässeet tämän keskustelun loppuun. Äänestys järjestetään tästä aiheesta huomenna.